Nyt tämän päivän pöytäkirjat toimitetaan parlamentille seuraavan istunnon aluksi, jos tämän päivän teksteihin ei ole huomioita. Hyväksytyt tekstit toimitetaan asianmukaisesti.